Texto um, dois, texto. Texto um, dois, texto. Texto um, dois. Texto um, dois. testen kokeilua.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 Mm. Istunto on jälleen avattu. Ilmoitan ensimmäisen äänestyskierroksen tuloksista ja avaan toisen äänestyskierroksen tulokset, jotka liittyvät kiireellistä käsittelyä koskevaan menettelyyn, ovat seuraavat. En anna näitä tuloksia yksittäin. Ne pitäisi kohta näkyä tuolla mm, ruuduilla äh, monivuotisten rahoituskehyksen muuttaminen äh, ja pyyntö on hyväksytty. Pyyntö käsitellä kiireellisenä on hyväksytty. Ah, niin, jos ulkopuolelta kuuntelette, niin ette näe tätä ruudulta. 684 annettua ääntä, 670 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä. Lisätalousarvioesitys 1 2020, se on myöskin hyväksytty. Kuusta annettua ääntä, 658 puolesta, 7 vastaan, 19 tyhjää. Sitten lisätalousarvoesitys 2 2020. Pyyntö käsitellä kiireellisenä on hyväksytty. Kuusta 84 annettu ääntä, 7,8 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä. Sitten joustovälinen varojen käyttöönotto vuonna 2020. Asiakirja 2020-2053. Siinä on myös hyväksytty käsittely kiireellisenä. Nyt me olemme Tarvitsen nyt asiakirjan 2020 2053. It's the fle- ah, flexibility instrument. Joustoväline numero yksi. Tämä on nyt joustoväline numero kaksi. Minä en... Minulla ei tässä lue numero yksi tai kaksi. Minulla on tässä vain asiakirjan numero joka on 2020 kautta 2053 ja toisessa tapauksessa 2020 kautta 2056. Eli yksi 684 annettua ääntä, 657 puolesta, kahdeksan vastaan, 19 tyhjää. Ja toinen tapaus, asiakirja 2020-2056, 684 annettu ääntä, 664 puolesta, 6 vastaan, 14 tyhjää. Sitten meillä on ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöön otto vuonna 2020. Tässäkin on hyväksytty kiireellinen käsittely. Onko teillä tätä ennakoimattomat menot? Joustoväline 2. No se on vieläkin se sama, joka tuolla ruudulla on. Nyt tarvitsen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoon liittyvät tiedot. Eli tässä meillä on 684 annettua ääntä, 679 puolesta, vastaan 4, yksi tyhjä, hyväksytty. Sitten erityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahojen käyttöön otossa. Ja nyt meillä on tämäkin ruudulla 684 annettu ääntä 680 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Eli eh, pyyntö käsitellä kiireellisenä on hyväksytty. Sitten eh, erityistoimenpiteen käyttöön ottaminen COVID-19 kriisin torjumiseksi. 684 ääntä eh, on annettu, 680 puolesta kaksi vastaan kaksi tyhjää. Tässäkin pyyntö käsitellä kiireellisenä on hyväksytty. Sitten erityistoimenpiteet COVID-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla. Äh, tässä on osallistunut 684 henkilöä, 663 puolesta kuusi vastaan 15 tyhjää. Tässäkin on hyväksytty äh, käsittely kiireellisenä. Sitten seuraavana lääkinnälliset laitteet, 684 annettua ääntä 679 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Tässäkin on hyväksytty kiireellinen käsittely. Ja nyt tarkistusten jätön määrä aika näille on vielä 12 minuuttia, eli kello 14 asti. Ja sitten erilliset kohta kohdalta äänestykset ovat, määräaika on 15.30. Ja sitten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 liittyen EUn toimenpiteisiin, jotka liittyvät COVID-19 toimenpiteisiin, äänestystulokset annetaan kello 17. Eh, Nyt tulee sitten toinen eh, äänestyskierros, eh, monivuotisten rahoituspuitteiden muuttaminen 2014-2020 ja EUn yhteensovitetut toimet COVID-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Äänestys pidetään samalla tavoin kuin tänään aamupäivällä. Toinen äänestyskierros alkaa nyt ja päättyy 14.30. Äänestys alkaa. Teillä on aikaa kello 14.30 asti ja tulokset ilmoitetaan kello 17. Istunto keskeytetään.